Ja ensimmäinen äänestysselitys tulee herra Predalta. Mr. Preda. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să Halusin vain korostaa kuinka hyvin Albertini on toiminut. Ja haluaisin vielä lisätä, että äänestin tämän päätöslauselmaesityksen puolesta, koska mielestäni laajentuminen on merkittävä poliittinen merkki Euroopan unionilta. Ja vielä täsmentäisin, että äänsin eri tavalla kuin poliittinen ryhmäni, mitä tulee moniin seikkoihin, jotka liittyvät nimenomaisesti Kosovoon. Ja tämä johtuu siitä, että minulla on eri kanta kuin valtaosa Euroopan valtioista, mitä tulee Kosovoon. Ja tästä syystä minä äänestin eri tavalla. Ja tarkistus 17 kohdassa 19 ja tarkistus 22, 24 ja myöskin kohdassa 10. Olen edelleen sitä mieltä, että laajentuminen on erittäin tärkeä seikka, mutta myöskin olen sitä mieltä, että viiden jäsenvaltion eriävät mielipiteet on otettava huomioon. Voisimmeko saada hiljaisuutta tänne saliin? Jos haluatte käydä keskustelua, niin siirtykää tänne tuonne täysistuntosalin ulkopuolelle. Seuraava äänestysselitys tulee rouva Minister Quiselta. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia, puhemies. Äänestyselimies Espanjan valtuuskunta liittyen Kosovoon. Me ratifioimme sen, että Kosovo on kansainvälisesti tunnustettu itsenäiseksi valtioksi. Kosovon julistus siis pidetään pätevänä. Thank you, Mr. Veigo. Sitten herra Veigo. Mr. Veigo. Okay. Mr. Weigel is not there, I think. Okay, uh, Mr. Stoyanov. Стоянов. Стоянов. Благодаря, госпожо председател. Гласувах против резолюцията за стратегия. Kiitoksia, herra puhemies. Minä olin laajentumistrategia vastaan, koska se liikaa imartelee Turkin edistystä koskien ottaen huomioon Kööpenhaminan kriteerit. Hyvät kollegat, ymmärtäkää nyt kerta kaikkiaan, että Turkki vielä sata vuotta sitten syyllistyi kansanmurhaan toista kansakuntaa kohtaan. Ja nykyäänkin se harjoittaa kansanmurhaa. Ja poliittinen johto sillä on ylpeä tästä. 20 vuotta sitten Turkki tuki terroristijärjestöjä. Se vei terrorismia ja se jatkaa sitä, että se pitää yllä läheisiä yhteyksiä terroristijärjestöjen kanssa. Jos haluamme EU-jäsenmaan, joka terrorismia tukee, niin okei, mutta minä sitä vastaan olen. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Takkula. Yes. Äänestin tämän mietinnön puolesta, mutta haluan tässä yhteydessä vielä nostaa esille tärkeän asian minun mielestäni meidän pitää euroopan parlamenttina ja euroopan unionina huolehtia siitä että kööpenhaminan kriteerit tulevat noudatetuiksi kaikkien euroopan unioniin aikovien maiden kohdalla. on siis erittäin tärkeää huolehtia siitä että ihmisoikeudet demokratia mielipiteenvapaus ja oikeusvaltioperiaatteet voivat toteutua. ja kun tänään tässä äänestyksessä myös äänestimme naisten oikeuksista ja sen puolesta että naisilla on oikeus väkivallattomaan elämään minusta tässä yhteydessä on erittäin tärkeää huolehtia siitä että myös naisten ja lasten oikeudet tulevat toteutetuiksi kaikkien niiden maiden kohdalla jotka haluavat euroopan unionin ja tässä alleviivaan ennen muuta turkkia. kyllä turkin täytyy tehdä nopeita uudistuksia ja muutoksia jotta he ovat valmiita tulemaan euroopan unioniin ja en jaksa itse uskoa että se tapahtuu meidän elinaikanamme mutta tärkeää on että me unionissa pidämme kiinni yhteisesti sovituista pelisäännöistä kööpenhaminan kriteereistä. Kiitoksia. Sitten viimeinen tästä osasta Castro. meine Damen und Herren, liebe Kollegen, ich habe auch mit Puhemies, minä myös äänestin ei, koska olen sitä mieltä, että Turkin täytyy ensin kaikki kriteerit täyttää ennen kuin tällaista positiivista lausuntoa voimme antaa. Haluaisin viitata ennen kaikkea siihen, että tämä rajakiista, jota vielä ei ole ratkaistu Kyproksen ja Turkin välillä, ja laiton miehitys Kyproksella ei ole loppunut. Tämä ei ollut ääni muita ehdokasmaita vastaan, esimerkiksi palkkien maita vastaan, jotka mahdollisimman nopeasti haluaisin tänne taloon toivottaa tervetulleeksi. No, Kiitoksia. Sitten äänestysselitykset päätöslausumaesitykseen, joka liittyy naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseen. Ensin Katsmarek. Panie przewodniczący, wstrzymałem się w głosowaniu nad to. Äänestin tyhjää tästä päätöslauselmasta, koska vaikka kysymys on hyvin tärkeä, mutta en näe syytä, että miksi naisten väkivallan torjuntaminen tähän lisääntymisterveyteen sekoittaa sitä. Jotkut puhuivat äh, höpö höpöä, Senishin siellä syytti katolista kirkkoa naisten alistamisesta. Tämähän on ihan absurdia. Ei ole kunniamurhia, ei ole selektiivistä aborttia, ei ole naiset no mitenkään syrjittynä oikeuden osalta ja laissa. Ja väkivalta naisia vastaan sen tuomitsevat sekä kansalliset että katolinen kirkko. Onneksi päätöslausumaan tällaisia äärimielipiteitä ei päässyt, joten siinä mielessä äänestin tyhjää. Kiitoksia sitten Motin. Signor Presidente, eh, onorevoli colleghi, io ho votato a favore della proposta. Kiitoksia. Minä äänestin tämän päätöslausumaisityksen puolesta, jolla poistetaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ajattelen nyt 7 miljoonaa italaista naista, jotka kohdistuvat väkivallan kohteeksi miehiltä, ja myöskin kaikkien eurooppalaisten naisten puolesta, jotka ovat samassa tilanteessa. Saatamme ajatella, että tämä on olemassa vain meidän kulttuurissamme, mutta naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on olemassa kaikkialla. Ja se koskee meitä. Joskus kyse on vanhemmista naisista, joihin tämä koskee, ja silloin heitä on vielä vaikeampi suojella. Ja heitä ei kuitenkaan pidä unohtaa, koska välttämättä ei puhuta fyysisestä väkivallasta, vaan myöskin kulttuurista väkivaltaa, ja ihmisiä voidaan estää esimerkiksi liikkumasta. Tietysti ennen kuin naiset kasvavat aikuisiksi, he ovat lapsia, ja väkivalta lapsia kohtaan voi tuhota heidän koko elämänsä. Eli toivottavasti tämä päätösasmaesitys muuttuu konkreettiseksi toimiksi, jotta tämä ei jää pelkäksi sanahelinäksi. Kiitoksia sitten kollega Eek. Frau Kollegin Eek. Rova Eek. Teillä on puheenvuoro. Tack, herr talman. Kiitos herra puhemies. Naisiin kohdistuva väkivalta on valtava ongelma Euroopassa ja muuallakin maailmassa. Ruotsissakin jossa on yhdeksän miljoonaa kansalaista, 380 naista pahoinpidellään joka päivä. 45 prosenttia naisista on kokenut väkivaltaa jossakin vaiheessaan elämää. Tämä on ö, todella kauheaa, jos ihminen joutuu pelkäämään väkivaltaa koko, kotonaan. Se vaikuttaa kaikkeen muuhun elämään. Naisilla tulisi olla oikeus koskemattomuuteen se, että me pyrimme kohti tasa-arvoa, meillä on vielä pitkä tie kuljettavana. Euroopan unioni ei voi kääntää tälle selkäänsä. Tämä päätöslauselma haluaisin vaatia uutta komissiota ottaa, ottamaan vastuuta tässä asiassa ja toivon mukaan komissio joutuu tekemään uusia ehdotuksia, ehdotuksia jotka liittyvät siihen, että väkivaltaan todellakin puututaan. Kiitoksia sitten Koratsa Bild arvoisa puhemies, haluaisin sanoa, että tämän päätöslauselman puolesta äänestin täydestä sydämestä, koska uskon, että meidän täytyy yhdistää voimamme kautta poliittisten ryhmien yhteisen tavoitteen taakse. Torjua, eh, nostaa tietoisuuden tasoa ja tuomita kaikki näiden väkivalta naisia vastaan. Erityisesti konfliktin koskettamat naiset, joita olen eh, Bosnia-Herzegovinan konflikti olen tässä seurannut ja auttanut siellä ja punaisen ristin yhteydessä Darfurissa myös. Ja nyt on hieno väline siirtyä sanoista tekoihin. Tukron ohjelman avulla ja Ruotsia aina kiitän, että se on ottanut mukaan tämän asian Tukholman ohjelmaan minä varmaankin teen työtä sen puolesta, että prioriteetti on väkivallan torjunnassa naisten osalta. Kun Tukholman ohjelmaa toimeenpannaan. Kiitoksia, herra puhemies. Anteeksi, herra puhemies. Kiitoksia. Meillä on vielä yksi puheenvuoropyyntö, äänestysselitys tähän asiaan kollegan Seupro, mutta viittasi kuitenkin siihen, että nämä puheenvuorot pitää pyytää ennen etukäteen. Mutta annan nyt kuitenkin sijoituspuolelle poikkeuksellisesti puheenvuoron, mutta muiden mietinnön kohdalla noudataan sitten sääntöjä tiukemmin. No niin, Joe, olkaa hyvä. No niin, kollega Ziobro, olkaa hyvä. E, Kiitoksia, rouva puhemies. Haluaisin painottaa, että naisiin kohdistuva väkivallan teema on hyvin tärkeä. Ja tyytyväisellä panen merkille, että Euroopan parlamentti tätä ongelmaa käsittelee. Erityisesti huomiota ansaitsee ongelma aggressiivisempien ja brutaalimpien rikokset naisia kohtaan, johon liittyy seksuaalirikoksia. Ja aina oikeudenkäytössä tä, tä, tässä ei reagoida oikein. Usein tuomiot ovat äh, tavattoman lieviä, mikä aiheuttaa sen, että naisilla ei ole motivaatiota jossakin tapauksissa näinkin drastisista rikoksista, tapahtumista, jotka heitä koskivat, niin äh, nostaa syytteitä ja ilmoittaa rikosilmoituksia. Sen vuoksi täytyy kiinnittää suurempaa huomiota siihen, että näin ihan drastisimmissa tapauksissa ja vakavimmissa rikoksissa, seksuaalirikoksissa naisia vastaan, niin täytyisi pyrkiä yhtenäistämään tuomioita niin, että niitä, niitä kautta saataisiin oikeudenmukaisin tunnetta ja moraalista tyytyväisyyttä naisten keskuudessa, jotka ovat näin, näin uhreiksi joutuneet. Ideologisista syistä liittyen aborttiin ideologiaan liittyvistä, jotka eivät ole kristillisen arvojen mukaisia. Puhe keskeytettiin. Kiitoksia. Äänestysselitykset tämän päätösasematuksen osalta ovat nyt päättyneet. Ja sitten päätösasemaesitys, joka liittyy Somalian rannikovessa tapahtuviin merirosvouksiin liittyvän poliittisen ratkaisun söitämiseen. Onko Wojciechowskilla työjärjestyspuheenvuoro? Onko näin? Panie przewodniczący, ja chciałem... Puhemies, haluaisin selittää äänestystä tupakointiasiasta ja sen torjumisesta. Lyhyt äänestysselitys. Niin, kollega. Säännöt ovat sellaiset, että me käsittelemme yhden teeman toisen jälkeen ja nyt puhuimme naisiin kohdistuvan väkivallan poistamisesta ja nyt puhumme poliittisen ratkaisun löytämisestä Somalian rannikkovesillä tapahtuviin merirosvoksiin eli yksi kerrallaan. Ja tästä puheenvuoron haluaa käyttää Pontes. Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid heeft tegen de ontwerpresolutie in... Kiitos, puhemies. Me olemme äänestäneet tätä päätöslauselmaa vastaan ja haluaisin selittää, miksi PVV-puolue on sitä mieltä, että että Somalian rannikon valvonta ei kuulu Euroopan unionille, vaan Natolle. EUlla ei ole armeijaa ja täten ei ole mitään syytä sille, että EU siellä olisi. Myöskin puolueemme on sitä mieltä, että on aluksia, jotka ovat läsnä, mutta nämä sota-alukset, niitä ei välttämättä tarvita merirosvouden pysäyttämiseksi. Tietenkin merirosvous täytyy pysäyttää, mutta ei tällä tavalla. Ähm, Kiitoksia. Se oli ainoa äänestysselitys tähän päätösasemaesitykseen. Sitten päätösasemaesitys liittyen savuttomaan ympäristöön. Ja Zaborska saa seuraavaksi puheenvuoron. Kiitoksia. Neuvoston suositukset liittyen saavuttamaan ympäristöön tähtävät siihen, että jäsenvaltiot autetaan niiden ponnisteluissa suojella kansalaisia tupakansavulta. Ja se on kansainvälinen velvoite VTOn sopimuksen mukaisesti. Minä tuen näitä suosituksia, koska tupakointi on yleisin kuolin syy kuolettavien sairauksien osalta. Kardiovaskulaariset sairaudet, hengitystiesairaudet, ja syöpä tulevat usein esille tässä yhteydessä, mutta naisten ja miesten heikentynyt hedelmällisyys myöskin liittyy tähän. Kun ajatellaan demografista kriisiä ja mietitään kalliita hedelmöitysmetodeja, meidän pitäisi keskittyä enemmänkin tiedottamiseen ja meidän pitää aloittaa perheistä, meidän pitää suojella lapsiamme tupakoinnin kielteisiltä vaikutuksilta. Ja sitten yksi pyyntö, meillä pitää olla jatkuvaa valvontaa ja meidän pitää katsoa, miten tupakkateollisuus vaarantaa näitä tupakoinnin vastaisia toimia. Sitten Foss. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kahteen näkökohtaan kiinnittää huomiota vapaassa alueessa. Äänestin sen puolesta, että jäsenvaltiot saisivat toimivaltuuden tässä koska on oikein sanoa, että on subsidiariteettiajatus ja toisaalta sitten siinä ei ole toimivaltaa, joten savupaat alueet, olen sen puolesta, että pelisäännöt pitää pitää voimassa. Toinen näkökohta siinä on se, että on ärsyttävää, että EU toisaalta tukee tupakan viljelyä ja semmoista olen näistä nyt se loppuu, koska sitä ei voida saattaa sopusointuun tämän toisen näkökohdan kanssa, että tupakointia pitäisi torjua, joten siinä mielessä vastaavasti pitäisi olla johdonmukaisia ja sanotaan, jos halutaan tupakointia torjua, niin tupakaville ei siihen kuulu silloin. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten Weisgerber. Kiitoksia, puhemies, hyvät kollegat. CSU haluaa käytännöllisiä sääntöjä saavuttavan ympäristön edistämisen Euroopassa. Ja koko Eurooppa tarkoittaa jäsenvaltioita, joissa on jo saavuttomuuteen liittyviä sääntöjä ja joissakin tällaista sääntöä ollaan juuri tekemässä. En katso, kuten valtaosa kollegoista täällä Euroopan parlamentissa, meidän ei pidä Brysselistä käsin säädellä savuttomuutta, koska EUssa, EUlla ei ole toimivaltuuksia tällä alalla. Me vastaamme ainoastaan työsuojelusta, ja tähän liittyy ongelma, koska kyse on lähinnä nuorten ja lasten suojelusta, ja nämä ryhmät tarvitsevat erityistukea, ja heitä ei ole otettu mukaan tähän työturvallisuusdirektiiviin. Eli meidän pitää nyt toimia tämän puolesta, äänestin tämän puolesta ja toivottavasti, ja olen iloinen siitä, että tämä tarkistukseni meni läpi. Kiitoksia. Sitten Harkin. Aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että tulen maasta, jossa työpaikkailla tupakointi on kielletty ja olin tuolloin Irlannin parlamentin jäsen ja tuin tätä. Mutta Euroopan parlamentissa olemme hieman eri asemassa, jossa meidän täytyy ottaa toissijaisuusperiaate huomioon. Ja vaikkakin tähän saattaa liittyä kysymyksiä työsuojelun suhteen, meillä on lainsäädäntöä jo tällä osa-alueella esimerkiksi, meillä on lainsäädäntöä elektromagneettisille kentille altistumisesta, mutta tämä kappale seitsemän, siellä puhutaan siitä, että jäsenvaltiot, joissa tällaiset kielot ovat jo olemassa, niin siellä täytyisi ottaa huomioon se, että että äh, eri laitokset täytyy, niitä täytyy kohdella tasavertaisella tasa, tavalla. On puhuttu eilen kansallisista parlamenteista ja Lissabonin sopimuksesta, eli meidän täytyy olla valppaita sen suhteen, että toimimme johdonmukaisella tavalla. Ja lopuksi tässä alussa puhuin kollegani kanssa, enkä, eh, ja tämä äänestys vapaaehtoisvuodesta meni ohi, ja haluaisin vain sanoa, että minä eh, tuen parlamentin ehdotusta tästä asiasta, koska vedin tätä kampanjaa edellisellä vaalikaudella täällä Euroopan parlamentissa. Kiitos. Kiitoksia sitten Golnish. Monsieur le Président, j'ai un peu d'émotion. Puhemies, olen hiukan liikuttunut, koska oma äitini syntyi tupakkatehtaassa Strasbourgissa ja siellä isoisäni oli töissä. Tämä tehdas oli suljettiin. Tupakkateollisuus ja tulitikkuteollisuus on nyt muuttunut osakeyhtiöksi. Ja nyt voimme ymmärtää, että monet julkisektorin alat ovat huolissaan, koska niillä on nyt samoja ongelmia edessään. Ja voimme ymmärtää, että tupakointia tulee torjua. Sehän on haitallista terveydelle totta kai. Mutta ikävä kyllä Ranskan tupakan tuotanto on hävinnyt Strasbourgista. Tehdas on suljettu, mutta tupakointi jatkuu. Ja nyt tupakkaa tuodaan muista maista. Ja tästä syystä minä tuen näitä hintoja, joita on annettu eurooppalaisille tupakan pilvelille. Euroopassa kuitenkin tupakoidaan ja olisi parempi, että tupakkaa siis tuotetaan Euroopassa sen sijaan, että se tuotaisiin muualta. Kiitoksia. Ja sitten Wojciechowski. Dziękuję panie przewodniczący za... Kiitoksia puhemies, siis sitten saan puheenvuoron. Tuen toimia, joihin EU on ryhtynyt tupakoinnin torjumisessa, mutta olen sitä mieltä, että tämä, tämän toiminnan ei pitäisi perustua siihen, että rajoitetaan tukia tupakaviljelijöille, koska tupakavalmistus ei liity sen käyttöön. Jos rajoitamme tuotantoa tai eliminoimme taloudellisen avun, niin tässä edelleen on kuitenkin sitten tuonnista. Näin ei voida vähentää tupakointia, että taistellaan tuottajia vastaan. Jos ajatellaan alueen käyttöä ja nuorisoa, niin jos sitä halutaan estää, niin humalan tuottajien ei pitäisi silloin koskea. Sen vuoksi tuen sitä kantaa, jonka mukaan tupakan tuotannossa ei ole vaikutusta sen kulutukseen. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä oli viimeinen se äänestysselitys tähän asiaan. Ja sitten viimeinen päätösasmaesitys. FA on huippukokous. Ja ensin Zaborsk, Kiitoksia, puhemies. Elintarvikekriisi ei ole ainoastaan humanitaarinen tai taloudellinen ongelma, se vaikuttaa myöskin rauhaan ja turvallisuuteen. Minä tuin tätä päätösasemaa, vaikkakin nälänhädän poistamiseen liittyy tiettyjä ongelmia. Asiat eivät ole sujuneet niin kuin organisaattorit toivoivat, ja nälänhätä on ongelma, johon liittyy kulttuurisia ja sosiaalisia kysymyksiä, mutta keskustelu on kuitenkin lähinnä teknistä. FAOn pääjohtaja Jacob Jouve oli myöskin pettynyt sekä keskusteluun että myöskin siihen, että läntisten maiden edustajat eivät tule paikalle ja että kehittynyt maailma ei sitoutunut mihinkään erityisemmin. Köyhyys ja nälänhätä ovat usein asia tiedotusvälineille eivätkä asia, jotka pitäisi ratkaista nopeasti. Solidaarisuus liittyy siihen, että jaamme vastuuta niiden osalta, jotka ovat hätää kärsimässä. Kiitos. Kiitoksia. Tämä oli viimeinen äänestysselitys. Jatkamme istuntoa kello 15 ja hyvää lounastaukoa.